Okay, ladies and gentlemen, let's start. No niin, hyvät naiset ja herrat, aloitetaanpa. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi meidän tämänpäiväiseen kokoukseemme. Meillä on tänä aamuna kolme esityslistan kohtaa, jotka haluamme käsitellä. Yhdessä kyse on Euroopan ö, ydin Äh, atomienergiayhteisöstä ja ähm, tutkimuksesta ja koulutuksesta sen puitteissa. Äh, meillä on tässä kollega Bretsina äh, esittelijänä. Hänellä on kolme erilaista mietintöä ja nyt pyydän häntä esittelemään ne ja sen jälkeen keskustelemme tästä yhdessä. Niin, anteeksi, Celého výboru pogratulovat. Niin, haluaisin onnitella hienoa puheenjohtajamme koko valiokunnan nimissä ja toivoa hänelle erinomaista syntymäpäivää. koska puheenjohtajalla minun tänään syntymäpäiväni niin haluaisin toivoa hänelle hyvää terveyttä ja kaikkea hyvää elämässä. No, kun 18 täyttää ja viisautta tulee, niin kyllähän sitä kannattaa juhlia. Dank. Tämmöiset kiitokset. Minä toivon, että kukaan ei olisi huomannut, että olen taas vuotta vanhempi, mutta näin nyt kävi. Sydämelliset kiitokset, kollega Bretsiina, teillä on puheenvuoro. Hyvä puheenjohtaja. Aivan poikkeuksellisesti haluaisin aloittaa sanomalla hyvää syntymäpäivää teille. Mutta sitten siirryn nopeasti vakavampiin asioihin. 7.3. komissio julkaisi lainsäädäntöpaketin tai lainsäädäntöehdotuspaketin, jonka tavoitteena on jatkaa äh, atomienergiaa tutkimusta ja Euroopan atomienergiayhteisön jatkamista vuoteen 2013 asti. Se kattaa kaiken tutkimuksen, koulutuksen ja osallistumisen ohjelmaan. Lyhyesti todettuna tuo puiteohjelma vuosille 2012-2013 on olemassa, koska meillä on viiden vuoden ohjelma Euratomille ja seitsemän vuoden ohjelma EUlle, joten tässä jää kaksi välivuotta, näin ollen 2012-2013. Tutkimustyö on tietysti oleellista, kun halutaan taata turvallisuus ja tehokas voimavarojen käyttö teollisuudessa ja lääketieteessä. Tämä liittyy myös eurooppalaiseen kestävän ydinenergian käyttöön. Se on yksi niistä kuudesta eurooppalaisesta aloitteesta, jotka muodostavat osan eurooppalaista strategiasuunnitelmaa energiateknologioista. Haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, mitä viime vuosina on tapahtunut Riippumatta siitä, mitkä meidän näkemyksemme ydinenergiasta ja sen käytöstä ovat energian tuottamiseksi, niin on aivan oikeutettua pohtia sitä, pitääkö olemassa olevia ydin resurs, ydinenergiaresursseja käyttää. Tämän lisäksi meidän kaikkien tulisi tukea ydintutkimusta. Fukushiman jälkiseurauksena Euroopassa tarvitaan enemmän tutkimustoimia. Lääketieteellinen käyttö, voimavarojen tehokas käyttö, ydinturvallisuus, neljännen sukupolven reaktorit, aivan fuusion asti ovat oleellisia asioita. Se, millä tavalla tätä tutkimusta käytetään, on jokaisen jäsenvaltion itse päätettävä. Turvallisuuden lisääminen, tehokkuuden lisääminen ja tietotaidon kasvattaminen. Kaikki merkitsee sitä, että säilytään Euroopan teollisuuden kilpailukyky. missään tapauksessa kysymys ei ole siitä, että käännämme selkämme ydinenergialle, eikä voida missään tapauksessa myöskään sanoa, että maailma näin tekisi. Haluaisin myös painottaa sitä, että jotkut tutkimuskeskukset, kuten Britanniassa, JAT, ovat saaneet rahoituksen varmistettua vain tämän vuoden loppuun – jos halutaan säilyttää jatkuvuus ja näiden tutkimusjoukkojen koskemattomuus, niin on erittäin tärkeää, että uudistetaan rahoitus myös vuosille 2012-2013. Kun otetaan huomioon, miten merkittävä ydinenergiatutkimus on, niin Odotan mielelläni tätä keskustelua yhdessä varjoesittelyiden kanssa ja haluaisin vain painottaa sitä, että työskentelemme erittäin tiukan aikataulun puitteissa. Ja 6.9. mennessä pitää tarkistukset esittää. Kiitoksia. Danken. Sydämelliset kiitokset tästä esityksestä ja alustuksesta. Eikö meillä ole puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Herzog, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä haluaisin onnitella esittelijää siitä, että on käyttänyt kesänsä mietinnön parissa. Tämä aikataulu oli hiukan epämääräinen, kaiken kaikkia muitakin asioita, jotka olivat nyt esillä, mutta tietysti hyvin vaikeaa työskennellä kesäaikaan. Mutta tässä näyttää olen helpompaa tehdä näin, koska kaikki toimijat neuvostossa ja komissiossa ja myöskin luultavasti täällä parlamentissa katsovat, että on tärkeää saada ylitettyä tällainen rahoitusjakson aukko sen sijaan, että käytäisiin poliittista keskustelua pitkälti ydinenergiasta meidän tavoitteemme on <clears throat> täällä tietysti enemmän budjettiin liittyvä kuin mitään muuta. Ja me yritämme useimmissa parlamentin ryhmissä yhdistää monivuotisen rahoituskehyksen ja Euratomin tutkimusohjelman. Tämä on tärkein tavoite, siis miten tämä voidaan tehdä mahdollisimman joustavasti, niin, että ei hukata energiaa keskusteluihin tällä kentällä. Pitää tämän mielessä minusta useimmat poliittiset ryhmät, ainakin minun ryhmäni, on, ovat ymmärtäneet, että se on huomattavia muutoksia ydinenergian alueella, tutkimusta täytyy tehdä intensiivisemmäksi erilaisilla alueilla, jotka eivät ehkä ole sillä tavoin polttopisteessä kuin ne ovat tänään – niin siis tulevat tarvitsemaan rahoitusta, jotta voidaan turvata rahoitus tutkimukselle, niin että voidaan se voidaan löytää tutkimusta, voidaan varmistaa tutkimus, joka kohdistuu uusiin polttopisteisiin ydinvoiman alueella. Olemme valmistelemassa muutamia tarkistuksia, joiden suunta on sellainen, että joidenkin mainittaisiin nämä uudet mahdolliset ydintutkimuksen kentät, kuten parempi turvallisuus, ja tämän tyyppiset kysymykset. Me siis olemme tällä hetkellä käsittelemässä näitä asioita, mutta pyrimme tarkastelemaan myös sitä, että saataisiin aikaan mahdollisimman pitkälti yksimielisyys tässä valikunnassa rahoituksen turvaamiseksi, koska tämä on tärkeää sekä ydinvoiman tukijoille vastustajille että niille, jotka suhtautuvat asiaan puolueettomasti. Joten tämä voisi kenties olla valiokunnan yhtenäinen kanta, ja se on se, mitä me pyrimme saamaan aikaan. Kiitoksia esittelijälle, mutta meidän pitäisi siis vielä kerran katsoa, mitä on tapahtumassa neuvostossa, ja tarkastella neuvoston esityksiä, ja jollakin tavoin rakentaa ne osaksi mietintöömme niin, että saamme tuloksen, joka on sellainen, että parlamentti ja neuvosto ovat lähellä toisiaan. Voimme työskennellä varmaankin tähän suuntaan. Merci beaucoup. Mr. Metsaro. Paljon kiitoksia, herra Metsaro. Arus. Mesaros on nimeni. Niin. Eh, moi kollega hovoril. Kiitos puheenjohtaja. Kollega puhui tsekkiä, siksi minä haluaisin vastata nyt slovakiksi, jotta hän paremmin ymmärtää sen, mitä minä sanon. Ensisijaisesti haluaisin kiittää herra Brzezina minä olen seurannut hänen työskentelyään ja koko tämä ongelmakokonaisuus, ydinvoimakysymykset, niiden täytyy olla sellaisia, että pysymme tarkkaavaisina. Fukushima ja syyt, jotka olivat katastrofin takana, se, että miten niitä katsotaan Euroopan laajuisesti tai maailmanlaajuisesti, ja reaktioita, joita on syntynyt, niin voimme sanoa, että on tiettyä pelkoa, joka liittyy ydinenergian tulevaisuuteen. Ja tästä syystä olen yhtä mieltä kollega Brzesinan kanssa siitä, että meidän suinkaan ei pitäisi pyrkiä olemaan vähemmän aktiivisia, vaan enemmän aktiivisia ydintutkimuksen alueella. Meidän täytyy kokea, että olemme motivoituneita nimenomaan Fokusiman vuoksi. Ydintutkimusta täytyy edelleen laajentaa kahdeksannen tutkimusohjelman puitteissa meidän pitäisi edelleen käsitellä niitä aiheita, jotka ovat yhteydessä ydintutkimukseen, kuten kollega Herzog sanoi. Meidän täytyy pyrkiä löytämään välttämätön rahoitus, jotta tutkimusta voidaan tehdä. Kahdeksansa puiteohjelmassa täytyy löytää varoja näihin uusiin kysymyksiin, näihin uusiin aiheisiin, esimerkiksi siinä, miten huolehditaan ydinmateriaalin käsittelystä ja miten huolehditaan turvallisuudesta. Ydintutkimuksen täytyisi pitkällä tähtäyksellä varmistaa reaktorien turvallisuus. Myös ITER-ohjelma kenties on sellainen, että sitä ei tällä hetkellä nähdä pelkästään myönteisesti. Minä vetoaisin meihin kaikkiin, jotta me vielä enemmän käsittelisimme ydintutkimusta. Kiitos herra Brzezinalle. Uh, next is for Joran Sisli. Seuraavaksi edustaja Joran Sisli. Uh, hvala lepa. Uh, ulaganja v energetiko nasploh so bila v Evropski Investoinnit energiaan Euroopan unionissa se viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ovat olleet aivan liian alhaiset, ja tämä koskee myös investointeja tutkimukseen. Erityisesti ei ole investoitu riittävästi ydinenergian kehittämiseen erityisesti Tsernobylin ydinonnettomuuden jälkeen. Ja vasta kun huomasimme, että energiahuoltovarmuus ei ole itsestään selvä asia. Me ryhdyimme e, pohtimaan vakavammin investoivamme tämän tyyppiseen energiamuotoon, koska me emme voi asettaa energiamuotoja vastakkain toisaalta tämän tyyppinen energialähde on turvallinen lähde. Siksi meidän mielestäni pitäisi muuttaa ilmapiiriä ja sitä me nyt olemme tekemässä. Minä uskon, että riittävä rahoitus on osa tätä. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä esittelijä on tässä kirjoittanut ja esittänyt tänään, ja niin haluaisin onnitella häntä tästä. Me tarvitsemme riittävän vastauksen Fukushiman onnettomuuteen. Me tarvitsemme tutkimusta, joka ei ainoastaan ylläpidä tämänhetkistä turvallisuustasoa, vaan myös parantaa sitä. Ja tämä on nykyinen käytäntö Euroopassa, mutta meidän täytyy katsoa myös tulevaisuuteen. Neljän su- kupolvi, neljän sukupolven äh, teknologiat auttavat meitä käyttämään resurssejamme tehokkaammin. Ja meidän täytyisi olla optimistisia fuusion suhteen, emmekä me saa unohtaa sitä, että ydinvoiman käytöstä syntyy ydinjätettä ja sekin pitää käsitellä. Eräs asia, jota on vielä tutkittava, on tällaisen jätteen kierrätys. Haluaisin myös käsitellä hetken aikaa Äh, henkilöresursseja. Esittelijän tehnyt tarkistuksen, jossa hän äh, korostaa henkilöresurssien merkitystä. Jos me äh, katsomme ydinonnettomuusriskejä, niin näemme, että inhimillinen tekijä on paljon suurempi riski kuin teknologia. Esittelijä sanoo, että meidän täytyy investoida henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen tosiseikka on se, että ydinvoima tulee olemaan tärkeä osa eri energiavaihtoehtoja perustuen meidänkin strategisiin asiakirjoihin, mutta meidän täytyy myös korostaa ydinturvallisuuden varmistamista. Tällekin alalle tarvitaan lisää määrärahoja, koska ydinturvallisuus erityisesti Fukushiman onnettomuuden jälkeen tarvitsee kohentamista ja olen aivan samaa mieltä kollega Herzogin kanssa, joka sanoi juuri saman asian. Mm, mitä tulee aikatauluun, mielestäni olisi hyvä ajatus, että tämä aikataulu olisi linjassa muiden strategisten osa-alueiden kanssa ja siksipä esittelijän lähestymistapa on oikea. Meillä tulisi olla jonkinlaista jatkuvuutta tämän ohjelman jatkamisessa. Kiitoksia. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka onnittelevat esittelijämme. Nyt on kyseessä aika, jolloin ydinenergiakysymyksistä keskusteleminen on hyvin monimutkaista, varsinkin sen jälkeen, kun mitä, kun, mitä Fukushimassa tapahtui. On aivan erinomaista, että kollega Breshina on luonnostunut näin hyvän mietinnön. En aio nyt toistella tässä sitä, mitä muut kollegat ovat todenneet, mutta olen samaa mieltä siinä, että tutkimustyön tulisi jatkua. Fukushiman katastrofin ei pitäisi merkitä ydintutkimuksen loppua. Ihmiskunnan historian ajan katastrofit ovat johtaneet siihen, että ihmiset ovat halunneet oppia niistä, selvittää mikä meni vikaan. Olemme saaneet oppia virheistämme ja Katastrofit ovat usein antaneet potkua teknologiselle kehitykselle. Mitä monimutkaisempaa teknologia on, sitä vaikeampi sitä on käyttää ja se on mahdollisesti vaarallista. Siitä syystä tarvitaan ydintutkimusta, jotta voidaan korostaa ydinturvallisuutta. ydinturvallisuus on yhä tärkeämpää ja tärkeämpää kuin millään muulla alalla. Eikä siinä ole kysymys pelkästään ydintutkimuksesta, vaan se opettaa meille tärkeitä asioita, jotka liittyvät myös muihin aloihin. Esittelijä kertoo meille siitä, että jokainen jäsenvaltio oli vastuussa omista päätöksistään ja minä uskon, että meidän tulisi tukea tutkimustyötä, jotta voisimme ymmärtää niitä tapahtumia, jotka nyt ovat käynnissä. Ehkäpä voisin sanoa muutaman sanan ITER-hankkeesta. Kuten esittelijä kertoi, fuusio on yksi ydintutkimuksen osio. Ja minusta nyt täytyy ryhtyä tekemään oikeaa tutkimustyötä. Me tarvitsemme parempaa hallinnointia, vakaampaa kättä. Meidän täytyy katsoa, mille kurssilla olemme joutumassa. Meidän Euroopan parlamentin jäsenten täytyy selkeästi tarkastella aikarajoja tutkimustyössämme. Meillä on useilla kokemuksia akateemisesta elämästä, ja tutkimuslaitoksista, mutta on vaarana se, että tutkimuksesta tulee itseisarvo. Ja kun aikaraja on näin pitkä kuin ITER-hankkeella on, niin saattaa olla, että tutkimusta tehdään sen itsensä vuoksi. Mutta kyseessä on hyvin pitkä hanke. Meidän täytyy varmistautua siitä, että se pysyy hyvin raiteillaan. Minua ennen aina puhunut henkilö sanoi, että on tärkeää kouluttaa ydinenergian asiantuntijoita. Meidän täytyy varmistautua siitä, että näitä asiantuntijoita on aina olemassa, sillä ydinenergia on tärkeää Euroopassa myös tulevaisuudessa monien vuosien ajan. Se on aivan yhdentekevä, onko se nyt muodissa tällä hetkellä vai ei, mutta me aina tarvitsemme hyvin koulutettuja ydinenergiaa energian asiantuntijoita. Ja tuo tarve meidän täytyy ottaa huomioon ja varmistautua siitä, että me menetä näitä taitoja. Varjoesittelijänä haluaisin sanoa, että tuen kovasti tätä mietintöä ja haluan onnitella esittelijää erinomaisesta tasapainosta, jonka hän on saanut aikaiseksi. Ja olen varma siitä, että keskustelun ajan voimme parantaa nyt jo äh, aivan erinomaista mietintöä enemmänkin. Kiitoksia. Lämmöiset kiitokset, edustaja Hybner. Dziękuję koledze za bardzo wnikliwe sprawozdanie. Kiitos esittelijälle tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä. Jos me tarkastelemme tarkistuksia, voimme todeta, että me olemme kaikki lähestyneet tätä aihetta eri suunnilta. Tämä aihe on sellainen, että se ansaitsee meidän huomiomme. Mutta tänään yhteiskunta ei enää tiedä, miten, mitä ydinenergia todellisuudessa on, miten tärkeää se on. Meidän täytyy pitää mielessämme, että ydinenergia vielä monien vuosien ajan tulee olemaan seuranamme. Jos me sulimme kaikki ydinvoimalat, se ei sinänsä ole mikään ongelman ratkaisu. Tietysti tällaisia ääniä on kuultu Fukushiman jälkeen. Meidän täytyy keskittyä siihen, mikä meille on tärkeintä. Ydintutkimus on sellaista, että sen täytyy olla arvostetumpaa tutkimusta ydinvoiman ja ydinkysymysten alueella täytyy laajentaa. Täällä on mainittu myöskin ydinturvallisuus. Me tiedämme todellakin, että Fukushimassa automaattiset järjestelmät eivät toimineet asianmukaisesti. Ehkä tästä syystä olisi syytä ottaa käyttöön kaksinkertaiset turvallisuusjärjestelmät tällaisen laitoksen ollessa kyseessä. On myös korostettu sitä, että ydintutkimuksen täytyisi tulla asianmukaisesti rahoitetuksi ja sitä tulisi laajentaa. Jos vain puhumme asiasta, mutta emme kuitenkaan saa aikaiseksi sitä, että löytyy vastaavia vastaavia rahoitusta, silloin tutkimus, joka koskee uutta 2000-luvun teknologiaa, ei pääse kunnolla käynnistymään. Esittelijä on myös tarttunut ongelmaan, joka liittyy käytettyihin äh, ydinmateriaaliin ja myöskin kuljetuskysymyksiin, mutta olisi syytä myös kiinnittää huomiota siihen, miten ydinjätet pitäisi voida neutralisoida. Ja vielä yksi tärkeä asia. Tiedottaminen kansalaisille, väestölle. Yhteiskunta, kansalaiset eivät saa tietoa oikealla tavalla. Ihmisille selostetaan, että ydinenergia on huonoin energian muoto, mutta sehän ei ole totta. Minusta nämä tiedot, joita annetaan, pitää perustella asianmukaisesti. Tietojen täytyy olla uskottavia. Meidän täytyy osoittaa ihmisille, miten ydinenergiaa voidaan hyödyntää. Ja tässä on myös huolettava siitä, että käytössä on varoja niin, että tiedotuskampanjat voidaan toteuttaa. Me tarvitsemme laajaa keskustelua tästä asiakokonaisuudesta. Mitä enemmän tietoa me välitämme kansalaisille, sitä helpommaksi tilanteemme käy. Peloista on päästävä. Tiedon täytyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tavoittaa ihmiset niin, että he tietävät, että kysymys on turvallisesta energiamuodosta. Rivasi. Kollega Rivasi. Merci, merci monsieur président, merci. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tästä mietinnöstä vihreäthän, kuten tiedätte, mehän emme lainkaan voi hyväksyä näitä esitettyjä prioriteetteja. Meillä on 453 reaktoria maailmassa ennen Saksan reaktoreiden sulkemista – me menimme läpi Chernobylin 25 vuotta sitten, Fukushima muutama kuukausi sitten, eikä voida sanoa mitenkään, että turvallisuus on absoluuttista. Ensinnäkin meidän täytyy taata siis turvallisuus, selvä, mutta se merkitsisi sen, sitä, että meidän täytyy poistaa myöskin alihankkia, sillä meillä on kahdeksan äh, ketjua alihankintaketjussa, kahdeksan osiota alihankintaketjussa Ranskassa ja muualla. Ja meidän täytyy vahvistaa säätelyä. Otan huomioon nämä stressitestit, niin Ranskassa on tehty arvioita, niin miljardi euroa per reaktori kuluu, jos halutaan saada turvallisuus oikealle tasolle. Ja tästä syntyykin kysymys, että halutaanko laittaa näin paljon miljardia tähän vai pysäyttää ne reaktorit, jotka ovat vaarallisia. Ja Canard Enchaîné-lehdessä todettiin, että betoni, jolla on rakennettu, on haurasta, eli mitään kunnon turvallisuutta ei siis ole. Visio siis on äh, erittäin vaarallista, kun urania hyödynnetään, niin silloin saadaan aikaiseksi tuotteita, joita luonnossa ei ole olemassa. No te sanotte, että tässä on tulevaisuus ja meillä on neljäs eh, sukupolvi tulossa, mutta sekin toimii fysioperiaatteella. Samantyyppisiä ö, eh, aktiivisten ainesosien ongelmia syntyy. Fuusio Siinä meillä on taas valtavia tieteellisiä ongelmia, joita ei ole edelleenkään ratkaistu. Ei niitä ratkaista myöskään täällä Euroopan parlamentissa. No tietysti vuoden 2006 alussa investoitiin 7 miljardia. Nyt ollaan 2011 vuodessa, ainoastaan 15-16 miljardia. Ja valtavasti kysymysmerkkejä on sen takia, että tuo se materiaali tulee kattaa, niin se on edelleen kokeiluasteella ja mitä lopullisia tuloksia ei ole. Eli minun mielestäni meidän täytyy odottaa englannin tuloksia ja sen jälkeen sitten rakennetaan iteriä eteenpäin. Tässä te menette suoraan nyt tuhlaamaan eurooppalaista rahaa asian, jossa tulokset saadaan huomattavasti myöhemmin. Eli olen täysin toista mieltä, mutta, mutta minulla on teille ehdotus, hyvä esittelijä. Se, mitä edellinen kollega sanoi. Parannetaan koulutusta. Tiedättekö, että Fukushiman onnettomuuden seurauksena on paljon erilaisia tällaisia antureita, jotka tunnistavat onnettomuusuhan, aivan kuten Fukushimassakin oli. CTBT, yleinen ydinkoetutkimuskielto, on ollut voimassa ja on mitattu ksesiumin ja muiden aineiden määrää ilmassa. Minun ehdotukseni on se, että parannetaan koulutusta, sillä meillä on oikeus saada riittävästi tietoa. Koska meillä on tällainen verkosto, joka on otettu käyttöön ydinasekieltosopimuksen pohjalta, niin meidän täytyy ensin tarkastella tilannetta. 453 reaktoria on maailmassa. Kyllä niitä onnettomuuksia vielä muitakin syntyy. On paljon eri asioita, joita ei ole vielä pohdittu. Meillä täytyy olla tieto kaikesta tästä riittävästi tähän mennessä. Vain jäsenvaltiot ja ydinalla työskentelevät ovat saaneet riittävästi tietoa, eivät kansalaiset. Meidän täytyy tehdä niin, että kaikki saavat tietoa. Se on erittäin vahva pyyntö, varsinkin jos haluatte koulutukseen saada avoimuutta. Kollega Rybisch. Kollega Rybik. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme tässä käsittelemässä erittäin tärkeää aihetta ja kansainvälinen yhteistyö on erittäin merkittävässä asemassa tulevaisuudessa. Sen takia vahvistettu yhteistyö ja on jälke, kanssa olisi erittäin tärkeää, jotta yhdessä heidän kanssaan voisimme vihdoin saada aikaan sitovia standardeja joita sääntelyviranomaiset voivat tarkistaa, ja näille sääntelyviranomaisille on annettava myös toimivaltuuksia. Ranskan esimerkki osoittaa oikein hyvin, että riippumaton sääntelyviranomainen tarvitsee vahvoja oikeuksia. Nyt kun keskustellaan Japanista, niin ydinvoimaloiden alasajo ja ähm, jätteen loppusijoitus on noussut yhä enemmän esille. Meidän on tutkimuksen alalla tehtävä enemmän ponnisteluja, koska tästä suntuu suuria kustannuksia kuluttajille ja veronmaksajille. Siksi äh, paino pistealueena tämä on tulevaisuudessa erittäin tärkeä. Itse haluaisin sanoa sitä, että kansainvälisiä sopimuksia on tietenkin noudatettava ja kansainvälisissä sopimuksissa on huomioitava se, että tällä hetkellä kansainvälinen taloustilanne on hyvin jännittynyt ja meidän täytyisi katsoa, että saamme aikaan konkreettisia tavoitteita vuoteen 2020 mennessä äh, myös tällä saralla, erityisesti kansainvälisissä sopimuksissa. Kiitoksia. Edustaja Odi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin vuorollani haluaisin valtavasti onnitella edustaja Bresina, joka on tehnyt valtavasti työtä tässä näin vaikeassa aiheessa, ja hänen työnsä laatu on aivan erinomaista. Nyt kun kuulen tässä vihreiden näkökulman, niin siellä aina painotetaan onnettomuuksia, eikä viedä juurikaan asiaa eteenpäin. Tämä tuo mieleen tilanteen, jolloin rautatie tulee, niin rautatie tuli, niin yksi kyllä kieltäytyi sen käyttöönotosta, koska se piti sitä hirvittävänä monsterina, hirviönä, joka tuli paikan päälle. Mutta tänä päivänä rautatie on erittäin tärkeä asia. Ja samalla tavalla meillä kansan tulevaisuus riippuu siitä, millä tavalla me voimme saada ö, tieteen nerot työskentelemään näiden tärkeiden asioiden parissa. Minun mielestäni komission ehdotus on aivan erinomainen, koska vihdoinkin puhutaan tieteellistä kysymyksistä. Me olemme puhuneet liikaa budjettikysymyksistä ja kerrankin kollegat ovat sanoneet, että nyt puhutaan tieteellisen tutkimuksen ongelmista. Se on erittäin hyvä uutinen ja voimme tukea fuusiota. Toiseksi aiemmassa keskustelussa tein ehdotuksen siitä, että jos yhteisessä tutkimuskeskuksessa voitaisiin tehdä ohjelma, joka koskee ydinlaitosten purkamista. Meillä on insinöörejä Euroopassa, jotka ovat maailman huippua, jotka voivat kouluttaa ihmisiä. Ja pohdinpa vain sitä, että voisimmekohan olla maailman parhaita asiantuntijoita, kun kysymys on ydinlaitosten purusta, purkamisesta. Sillä jäsenvaltioiden valintojen mukaan tämä purkutyö voi kestää jopa sata vuotta. Meidän täytyy saada tässä aikaiseksi kaikkein korkein tieteellinen taso. Sitten asiakirjoissa on mainittu, että parlamentti hyväksyy, mutta tässä me annamme vain lausunnon, sillä meillä ei ole poliittista toimivaltaa Euratom-sopimuksessa. Eli antaa myönteisen näkemyksen, mutta tämä nyt oli aivan siis terminologinen huomautus sihteeristölle. Nimm den auf bitten Otan tämän huomautuksen huomioon ja selvitetään asia. Kollega Remek. Eh, Kiitos herra puheenjohtaja. Kuten monet kollegat ennen minua, haluaisin minäkin sanoa, että arvostan kollegan tekemää työtä, koska kysymys on todellakin loputtomasta tarinasta. Me keskustelemme jatkuvasti ydinenergiasta. Tänään Fukushiman katastrofin jälkeen Eurooppa tarvitsee enemmän tutkimusta ydinenergian alueella ja meidän täytyy samoin myös huolehtia siitä, että asiantuntijoilla on tietotaitoa. Me siis todella tarvitsemme enemmän asiantuntijoita tällä alueella. Mitä tulee myöskin asiantuntemukseen ja siihen liittyvään valmistautumiseen, se on asia, joka myös on yhteydessä ydinenergian turvallisuuteen. Tässäkin mielessä tuen esittelijä. Olen myös vakuuttunut siitä, että Eurooppa myös on tilanteessa, jossa sen täytyy edelleenkin jatkaa fuusioenergian ohjelmaa, koska meillä ei ole tulevaisuutta varten mitään muuta energialähdettä. Me emme saa luopua ITERistä. Meidän täytyy edelleenkin tukea ITER-hanketta, vaikka se todellakin on pitkälti tulevaisuuteen rakennettu. Minä haluaisin myöskin kiinnittää huomiota siihen, että ydinjätettä ei tule pelkästään ydinvoimaloista, vaan myös esimerkiksi lääketieteellistä käytöstä, myöskin kunnallisissa jätteissä voi olla ydinjätettä. Tässä oli kaikki, mitä olin sanoa. Tuen esittelijää. Kiitoksia. Ja haluaisin antaa komissiolle ja Romajerille vielä puheenvuoron, jos hän haluaa, ja sitten herra Bresina. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Komissio haluaisi kiittää esittelijää hänen tasapainoisista mietinnöistään ja voi tukea kaikkia jätettyjä tarkistuksia. Kuitenkin haluaisin kiinnittää huomi- parlamentin huomion siihen, että kun valmisteltiin neuvoston yleistä lähestymistapaa, neuvostohan on täällä paikalla, kävi ilmi, että jotkut valtuuskunnat ovat noin diplomaattisesti sanoneet olleet vastahakoisia ottamaan mukaan referenssejä tulevista reaktorijärjestelmistä. Teidän pitäisi sitten ehkä pohtia, että ajatteko laittaa kaikki näistä monista tarkistuksista, jotka liittyvät reaktorityyppiin tähän mukaan. Se saattaa olla haitallista, kun ja tarkistuksista ja mietinnöistä neuvoston kanssa. Haluaisin kiittää myös kaikista puheenvuoroista, jotka korostivat tämän asiakirjan yhteyksiä ITERin ongelmiin, jotka pitää ratkaista, ja mitä tulee eh, edustaja Vasin puheenvuoron, haluaisin kertoa teille, että viime viikolla ensimmäistä kertaa on tuotettu plasmaa ITERin tyyppisellä järjestelmä. Ensimmäinen raportti osoitti, että laatu oli hyvä, joten meillä nyt on jo ensimmäisiä tuloksia chatin kanssa. Haluaisin johtopäätöksenä rohkaista parlamenttia olemaan proaktiivinen ja saamaan aikaisin mahdollisimman pian toimielinten välisen sopimuksen Euratom 7 plus asiakirjasta ja tietenkin myös ITERin rahoituksesta. Kiitoksia. No, kiitokset sitten vielä esittelijä kollega Bresina. Dámy a pánové, všem Hyvät näistä herrat. Minä kiitän kaikkia puheenvuoroista. Haluaisin ennen kaikkea tärkeää korostaa budjettinäkökantaa, jonka kollega Herzog mainitsi. On todellakin välttämätöntä ajatellen ydintutkimuksen jatkamista, että varmistetaan tarvittava rahoitus. On samoin totta, että jotkut kollegat puhuvat siitä, että henkilöresurssit ovat tärkeitä, mikä on myöskin tärkeä asia, kuten kollega Mesaros ja kollega Cisel totesivat. On tosiasia, että aika ajoin ITER kiinnostaa meitä kovasti ja tämä liittyy Euroopan unionin heikkouteen. Ja kysymys on siitä, että on heikkouksia suurten hankkeiden hallinnoinnissa. Herra äh, Tosanovski todennäköisesti myös mainitsi, mä tarkoitin tätä puhuessaan, kollega Hybnä puhui siitä, miten tärkeää on, että odotetaan äh, suhteista yleisöön ja että ydinenergiaa selitetään oikein ihmisille. Miten sen tulee kollega Rivasin kommentteihin? Minäkin olen sen puolesta, että kaikki tutkimus ja kaikki äh, seurataan myöskin sitä, mitä tapahtuu ydinelementeille. Olen täysin avoin, täyden avoimuuden puolesta, jos jossakin tapahtuu jotakin poikkeavaa, se pitää myös sanoa julkisesti. Minä olen myös sitä vastaan, että rajoitetaan tutkimusta. Tämä liittyy siihen, että tutkitaan reaktoreita jotka edustavat seuraavaa sukupolvea. Tiedän, että kaikki eivät halua mennä tähän suuntaan, mutta haluaisin korostaa kuitenkin sitä, että jos me vielä olemme, mitä me historiallisesti katsoen, niin olemme joskus välttäneet jonkin teknologian käyttämistä, siitä ei ole koskaan ollut hyötyä tuleville sukupolville. Mitä sitten tulee kollega Rybikin kommenteihin? Minä uskon, että yhdessä tarkistuksessa olen myöskin puhunut sen puolesta, että vahvistettaisiin yhteistyötä ydinenergiaa viraston kanssa. Kollega Odi korosti joitakin hyvin tärkeitä asioita. Siis kokonaisuudessaan voin todeta, että me nyt todella olimme tilanteessa, jossa on vain lyhyt määräaika tarkistusten tekemiselle. Määräaika nimittäin 6. syyskuuta – ja siksi haluaisinkin nyt ilmaista toivoni siitä, että voimme edelleen harjoittaa hyvää yhteistyötä kaikkien varjoistijoiden kanssa ja toivon, että voimme myöskin noudattaa kaikkia määräaikoja niin, että ydintutkimuksestakin tulee jatkuvaa seuraavina vuosina. Sinä ganz herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset, herra Bresina. Minun ei tarvitse toista aikataulua, sen jo mainitsitte, se on hyvin tiukka, mutta se on näin sovittu ja se on myös tarpeen, jotta saamme asian vietyä päätöksen. Pyydän, että kaikki kollegat ovat avuliaita niin, että pysymme tässä aikataulussa. Herra Bresina on tehnyt työtä lomallaan, joten nyt meidänkin täytyy tehdä työtä, jotta saamme tämän ajoissa päätökseen. Sydämelliset kiitokset. Tämä on vaikea asia, koska siihen liittyy paljon tunteita, mutta varmasti saamme aikaan tyydyttävän lopputuloksen. Sydämelliset kiitokset ja päätämme tähän tämän kohdan esityslistasta. Sitten menemme seuraavaan kohtaan. Emme voi mennä seuraavaan kohtaan, koska olemme liian ajoissa. Meillä on äänestykset, mutta äänestykset alkavat vasta kello 10, joten pidämme pienen tauon ja aloitamme sitten tasan kymmeneltä. Ladies and gentlemen, if you want, we can start. If you don't want, we start. Trotzdem. Mr. Henner. Still. Mr. Henner. Yeah. One minute, please. Ladies and gentlemen. Attention, please. Miss... Hyvät naiset ja herrat, herra Henan haluaa sanoa meille jotain. Teillä on puheenvuoro. Monsieur le Président, je suis désolé de... Niin, anteeksi, että nyt häiritsen nyt tällaisella pienellä ongelmalla, mutta minulla on todellinen tekninen ongelma tässä äänen laadussa ja sen voimakkuudessa. Kuuntelen tässä Ranskan tulkkaustakaan aivan erinomaista, mutta äänen taso on erittäin matalalla. Joudun laittamaan sen tässä maksimille. Mutta ongelmana on se, että ne, jotka puhuvat tällä takana, niin puhuvat vielä kovempaa. Eli joudun jatkuvasti tässä räpläämään näitä nappeja Joko kuulee tuota taustaa tai sitten korvissa vain räjähtää. En haluaisi kuitenkaan sitä kannata parlamentille sen takia, että olen tullut kuuroksi. Voisitteko tehdä jotain tämän asian hyväksi, hyvä puheenjohtaja? Nein, ja, also da bitten wir doch dringend drum, das können wir nicht. No, pyydämme, että äh, tehdään jotain asialle. Emme me voi ottaa vastuullemme sitä, että äh, te tulette kuuroksi. Nyt pyydämme äh, Ranskan ja puhumaan vähän kovempaan. Se on kyllä aika harvinaista, että ranskalaiset ovat hiljaa, mutta anteeksi. Ranskan koppi hoitaa tämä, jos ei tilanne muutu paremmaksi, niin ilmoittakaa. No niin, voimmeko aloittaa? Ensin meillä on Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen silmiilyilmailualan tutkimuksen ja kehittämiseen liittyvä yhteistyöpöytäkirja. Meidän on tehtävä tämä koneäänestyksenä. Toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskortit mukana, jotta voidaan sitten saman tien tarkistaa, että toimiiko vatko kortit. Nyt äänestys alkaa. 46 ääntä puolesta, yksi vasta-ääni, ei tyhjiä, joten suurella enemmistöllä hyväksytty esittelijä on iloinen. Sitten kohta 12. Vähän monimutkaisempi eh, ja laajempi mietintö edustaja Matiakselta Meillä on erittäin paljon äänestyksiä tässä ja meidän täytyy nyt yrittää tämä hoitaa. Aloitamme kompromissilla yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta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 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Komprom- 204 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 296 suullisella tarkistuksella puolesta. Öö, Rova Matias, haluatteko puheenvuoron? Saa, se on selvää. Hyvä. 296 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 302 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 306 puolesta. 306, tähän on lisäksi suullinen tarkistus, sitä minä en ole saanut. Onko kaikilla tämä suullinen tarkistus edessään kohtaan 306? Edustaja Matias, olkaa hyvä. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, há de facto uma alteração oral uh, que eu vou passar a... Niin, minun suullinen tarkastus tähän, jonka luen englanniksi pyytää komissiota varmistautumaan siitä, että ö, lisäkustannukset tarkistetaan, jotka ovat seurausta 2020 strategiasta. Nämä edustavat puitohjelmassa seitsemän omaa osiotaan ja niiden on, tavoitteena on pitää ne mahdollisimman matalana. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Hyvä. Sitten voimme äänestää tästä 306 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326 puolesta vastaan Voimme tarkistaa tämän vielä. 326 puolesta vastaan hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää Ehkä meidän nyt vielä tarkistettava tämä koneellisesti. 341 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 347 puolesta vastaan. Hyväksytty. 349 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 367 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan. Voimmeko katsoa tämä vielä uudestaan? 378 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 382 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten sitten johdantosakappaleet yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten FEM 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten IMKO 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten IMKO 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. inko 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pesh 14 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 4 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinä kaikki. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Yksi EPP-läinen liikaa. Hyvä, nyt on kaikki kunnossa. Ja äänestys päättyy. selkeällä enemmistöllä hyväksytty. On sydämelliset onnittelut edustaja Matias ja paljon kiitoksia myös kaikille, jotka ovat tässä olleet mukana, työntekijät, varjoesittelijät ja niin poispäin, että kompromissein helpotitte elämäänne. Edustaja Matias. Bitte. Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que em circunstâncias normais não faria, mas sendo circunstâncias de exceção, Quero agradecer muito aos colegas que interromperam as suas férias de verão. Kollegat varmaankin ovat ansaitseet kiitokseni tämän mietinnön luonnostelussa. Erityisesti haluan kiittää Susanne aivan erinomaisesta työstä, mahtavasta määrästä työskentelyä. Tähän on tehty paljon ponnistuksia. Olen ollut yksinä näin Euroopan parlamentissa tähän mennessä, mutta nyt näyttää hyvältä. Hyvä. Nyt tulemme kohtaan 13. Rouva Zavela on esittelijänä ja tähänkin meillä on äänestyslista. Nyt aloitamme äänestyksen. Tarkistus 1. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan vielä kerran siis toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. 11. todennus äänestys alkaa. Vote. Open. Wer? PPE. EPP yksi liikaa. Besser? Nein, immer noch einer zu viel. Edelleenkin yksi liikaa EPP. And closed.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 23 puolesta. yksi siis sitä pitää äänestää. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentä 22, kaksi puolesta vastaan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 tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, kolmikymmentäkahdeksan Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 40 ja loppuäänestys. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. Hey, vote is open. Somebody must do it. PPE. EPP jälleen kerran yksi liikaa. Nach Ferien ist da was passiert. Früher mal umgekehrt. Lomien jälkeen on mistä tapahtunut jotakin. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Rovat Savelalle. Onnittelut kaikille kollegoille. Kiitos tehdystä työstä. Nyt tulemme Bytikoferin mietintöön. Kollega Tuomes pyytää puheenvuoroa. Herra Bytikofer ei tänä aamuna voi itse olla paikalla. Hän pyysi että minä hänen nimissään vielä kiittäisin varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Hän, äh, tilanne on se, että äänestyksessä, kun äänestämme ITER-fusioreaktorista, ja vihreinä olemme sitä mieltä, että tämä äh, huippuhanke ei ole riittävän kehittynyt ja ja meidän on äh, lopuksi äänestettävä tätä vastaan, vaikka esittelijä varjoesittelijän kanssa oli tyytyväinen näihin muihin osiin. Tämän haluan vain sanoa. In den anderen Bereichen. In den anderen Bereichen war er zufrieden. Das finde ich zufrieden. Niin, muilla alueilla hän oli tyytyväinen. On kovin tyydyttävää, että herra Pytikoffer oli tyytyväinen. Ja nyt sitten menemme äänestykseen, otamme tämän lausunnon muutahan mukaan pöytäkirjaan. No niin, Tämähän on kummallinen äänestyslista, onpas mutkikasta. 60, die Nummern rufe ich Pitää nahutaa numerot. 60-88 puolesta vastaan. 6088 puolesta vastaan tyhjää hylätty. tarkistetaan. 6088 tarkistus vielä kerran. 6088 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Olin oikeassa. 6025. Se on kaksi viimeistä numeroa. Sopiiko näin? 25. Äänestetään siis 25 puolesta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 tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35, 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 02, 02 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 03 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41. Tar- ah, tarkistetaan. Hyvä on. Tarkistetaan. Siis 21. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta 46, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten kohda kohdalta äänestykset. Meidän pitää äänestää vain toisesta ja kolmannesta. Toinen osa, 24, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan 90 puolesta vastaan tarkistetaan. 90 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hylätty. Ja nyt 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty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 50, 65. Ja, niin. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksimielisesti hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan Tätä en pystynyt näkemään. 71 puolesta vastaan. Ty tarkistetaan. Se on parempi. 71 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 09 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 72 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 73 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 76 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 77 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 78 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 79 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 96 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 86 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 97 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Syömiset kiitokset ja pyydän välittämään onnittelut herra Bytikoferille. Herra Elä, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, haluaisin vielä eh, eh, kiinnittää huomioon siihen, että ei laisinkaan kommentoitu sitä, mitä herra Turmes tässä sanoi budjettimenettelyssä me voimme hyvin vaikeasti vaan päästä läpi, koska budjettimenettelyähän johtavat yleensä budjettivaliokunnan henkilöt. Jos meillä on esittelijöitä ryhmästä, jotka tekevät kompromisseja toisten ryhmien kanssa, mutta sitten ryhmä äänestää näitä, tätä mietintöä vastaan, tämä tulee todella heikentämään tämän valiokunnan asemaa budjettineuvotteluissa, eikä tämä ole mikään sattuma, että herra Bytikover ei ole täällä tänään. Meillä on ihan selkeä viesti, että olemme yksimielisiä tämän vihreän kirjan suhteen, mutta budjettikeskustelussa tämän tyyppinen erittäin tärkeän asian käsittely, nimittäin talousvaltuuksiemme käsittely ei tule hyödyttämään, eikä tämä ollut mikään hyvä juttu, miten vihreät tässä toimivat. No, no, Turmes, lyhyt vastaus. Teidän täytyy ymmärtää, että ITER-hanke vie valtaisia miljardeja, ja kuitenkin teknisesti se on kypsymätön hanke, joten jos me parlamenttina emme pysty esittämään ainakin kysymyksiä sen suhteen, mitä jos japanilaiset pystyvät toimittamaan sitä, mitä on tarkoitus, koska tsunami tuhosi tiettyjä tehtaita. Me emme ylipäätään edes tiedä, miten ylipäätään voidaan rakentaa uudestaan vaippa. Ja jos ajattelee myöskin jos olette rehellinen, niin ajatelkaa, Saksan kristillisdemokraattien piirissäkin on henkilöitä, jotka astavat kyseenalaiseksi tämän hankkeen. Että minusta niin teidän lausuntoni oli nyt hiukan e, yksi sävyteen. asia vielä. Kommenttina yleisesti. Ensinnäkin, jokainen yksilö, jokaisella ryhmällä on oikeus ja velvollisuus äänestää niin kuin se itse katsoo voimansa asiasta, kantaa vastuuta myös poliittisesti. Toinen osa on sitten se, että tietysti on sellaisia kysymyksiä, joista saa, tulee kuulluksi muissa elimissä vain silloin, jos ei äänestä asiasta. Tämä on se viite, jonka herra Eelä sanoi. Sanoisin varovaisesti, että aina on apua siitä, jos äänestetä, jos toimitaan yhtenäisesti, koska silloin eh, ollaan voimakkaampia, jos on viedä kanta lävitse. Minusta tämä oli asia, joka periaatteessa on oikein ja tärkeää. Varmastikin me kaikki tulemme ottamaan nämä asiat huomioon, olen varma siitä. Ajattelen kysymyksiä, jotka ovat jännittäviä, mutta siitä huolimatta olemassa poliittisia eroja, joita ei noin vain voi unohtaa. Ja nyt sitten seuraava kohta, joka on kohta 15, kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa. Ja aluksi, jos teille sopii, annan puheenvuoron Patri Cellolle, koska hän on esittelijä. Hyvät naiset ja herrat, voisitteko olla hiljaa? Minuutti. Herra Patticello, odottakaa hetkinen, odottakaa hetkinen, yksi minuutti. Presidente, io gradirei se Puheenjohtaja, minä olisin iloinen, jos eh, ensin komissio voisi puhua ihan lyhyesti, jos komissio voisi kuvailla sitä, mitä se aikoo tehdä ja mikä tuo ö, sitten viemään, miten me viemme eteenpäin asioita, jotta voin sitten vastata komissiolle. Mielestäni tämä olisi oikea järjestys. Totta. Se oli tehdä näin, mutta haluaisin kuitenkin oikeudenmukaisesti antaa nyt teille ensin puheenvuoron, tai ensin, annan nyt ensin puheenvuoron komissiolle. Joten ensinnäkin annan puheenvuoron komissiolle. Kuka nyt onkaan edustamassa komissiota? ajaa. Edusto Gonzales, olkaa hyvä. Teidän puheenvuoronne ehkä voisitte aloittaa. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti tiedonannosta. Kysymys on avaruusstrategiasta, joka hyödyntää kansalaisia, e, joka on hyödyksi kansalaisille, anteeksi, ja siinä otetaan esille EU-politiikkaa ja sen suhde EU-kansalaisiin. Toisin kuin hyvin moni ajattelee, avaruustoiminta on erittäin maanläheistä. Sen tuloksia hyödynnetään pal- useilla eri alueilla ilmastonmuutoksen vastustamisessa, humanitaarisessa avussa, kuljetuksissa, liikenteessä ja niin poispäin. Se vastaa myös Eurooppa 2020 tavoitteisiin tuo aikaiseksi, saa aikaiseksi kilpailukykyä, lisää sitä ja tuo meille tietoa, siitä myös hyötyä kansainvälisellä näyttämällä. Tässä suhteessa komissio on tunnistanut selkeitä prioriteetteja sen suhteen, miten EU on mukana avaruusohjelmissa. Ensinnäkin viedään Galileo menestyksellisesti loppuun. Tämä hyödyntää, tästä on hyötyä kansalaisillemme, se lisää siviilisuojelua, lisää palveluita myös vammaisille. Lisäksi siitä on sellaista hyötyä, joka poikkileikkaa koko talouden eri toimialat, ympäristön, liikenne, turvallisuuden ja niin poispäin. Toiseksi GMIS, globaali monitorointiohjelma, on tärkeässä asemassa, kun pyritään estämään ilmastonmuutosta. Siitä on hyötyä, kun estetään kriisejä, hoidetaan kriisinhallintaa, siviilisuojelua ja kaikki nämä vaikuttavat suoraan kansalaisimme. Tämän lisäksi se luo elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia. Kolmas prioriteetti, joka komissio on ottanut esille, on avaruus ja turvallisuus. Siinä on kolme pääakselia. Ensimmäinen niistä on GMISn potentiaalin hyödyntäminen ulkoisten toimien ja merialueiden valvonnan hyödyntämisessä. Toiseksi pyritään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, joka EU omistaa kriisihallintaa varten ja turvallisuustavoitteisiin ylipäätään. Kolmanneksi, eikä vähäisempänä, suojataan itse avaruusinfrastruktuuria esimerkiksi säteilyltä eurooppalaisen tiedotusjärjestelmän avulla. Tästä on ollut kovasti hyötyä meidän yhteiskunnamme hyvinvoinnille. Komissio myös näkee, että Euroopan unionilla voi olla tärkeä asema avaruuden tutkimuksessa. Rahoituksesta näkökulmasta katsoen näitä toimia täytyy tehdä monivuotisen rahoitussuunnitelman puitteissa – Komissio korostaa tarvetta säilyttää riippumaton pääsy avaruuteen. Se on ehtona eurooppalaisen avaruusstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi, sen prioriteettien täytäntöönpanemiseksi. Avaruusteknologia täytyy tarkastaa, koska se on avainasemassa yhteiskunnassamme. Vuonna 2010 liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa mukana oli noin 35 000 korkean tason työpaikkaa. Satelliittiviestintä tuo eniten tuloja avaruuspuolella ja ne ovat oleellisessa osassa joka päivässä elämässämme. Viestintäsatelliittit tarjoavat mahdollisimman paljon erilaisia palveluita, nopean internetyhteyden, television, radion ja ne helpottavat myöskin hätätoimenpiteiden suorittamista. Viestintäsatelliitit ovat erittäin tärkeitä Euroopan digitaalisessa agendassa. Tutkimus ja kehitystyö ovat avainasemassa, kun varmistetaan se, että eurooppalainen teollisuus jää kilpailukykyiseksi ja sillä on vakaa pohja. Tämän tutkimuksen tulisi tukea erityisesti kriittisiä teknologioita, varsinkin niitä, jotka säilyttävät avaruussektorin riippumattomuuden ja ne teknologiat, jotka tuovat todellisia teknologisia edistysaskelia mukanaan. Komission mielestä on elintärkeää yh- läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laatia avaruusteknologiaa politiikkaa. Tämän tyyppisen politiikan päätavoitteet ovat vakaa ja tasapainoinen kehitys, suurempi kilpailukyky maailmanmarkkinoilla, eri strategisilla sektoreilla toimiminen – ja avaruustuotteiden ja palveluiden markkinointi. Kuten tässä tiedonannossa todetaan, kansainvälinen yhteistyö on oleellista silloin, kun puhutaan avaruusteknologiasta. Unioni täytyy säilyttää ja ylläpitää Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa käytävää dialogia ja ottaa myös käyttöön uusia vuoropuheluita Kiinan kanssa. Afrikan täytyy myös kiinnittää erityistä huomiota, jotta se voi hyötyä EUn teknologiasta sateittinavigoinnissa. Hyvä puheenjohtaja, komissio on sitä mieltä, että meidän täytyy tarkastella avaruuden hallinnointia ja meidän täytyy lisätä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä Euroopan avaruusviraston kanssa. Täytyy lisätä koordinointia ja avaruusohjelmien hallinnointia. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank und... Äh, Sellaiset kiitokset ja tämän jälkeen ainakin puheenvuoron Patti oli ensimmäisenä ja sitten kollega Lantz. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se erittäin selkeästi ja yhteenvedonomaisesti esitteli hyvin monimutkaisen aiheen, nimittäin Euroopan avaruuspolitiikan. Olen esittelijänä olen tyytyväinen teollisuuspääosaston ehdotukseen, jonka tarkoituksena on luoda kansalaisille sopivaa eurooppalaista avaruusstrategiaa. Tämä ei, tällainen strategian täytyy olla kunnianhimoinen, koska nämä avaruusteollisuus on todella merkittävä meidän yhteiskuntamme kehitykselle ja tuo etua kansalaisten päivittäiseen elämään. Avaruussektorilla on tärkeä merkitys ja se näkyy myös Lissabonin sopimuksen artiklassa 100 89, jonka mukaan Euroopan unionin täytyy koordinoida ja konsolidoida kansallisia avaruuspolitiikkoja niin, että voidaan edistää tieteellistä ja teknistä edistystä ja eh, teollisuuden kilpailukykyä. Ja tämän takia Mm, mietinnössään jonka aion niin esittää tälle valiokunnalle seuraavilla viikkoina. Aion korostaa muutamia elementtejä, jotta voidaan antaa uskottavuutta ja vahvuutta tälle komission tiedonannolle, jonka se tänään meille esitteli. Euroopan avaruuspolitiikasta pitäisi olla uskottava ja välttämätön ja sillä pitäisi olla kunnianhimoiset tavoitteet, niin mutta sillä täytyisi olla myös riittävät rahoitusresurssit ja siksi on tärkeää, että saamme aluksi operatiiviset välineet ja rahoitusvälineet, joilla voidaan paremmin toteuttaa olemassa olevia avaruushankkeita, kuten Galileo ja GMS. jotta teollisuus voisi tehdä myös pitkän tähtäimen suunnitelmia, on tärkeää, että komissio takaa riittävät resurssit, ei vain suunniteltujen satelliittien käyttöönottoon, vaan erityisesti myös, jotta voidaan kattaa näiden satelliittien teknologinen kehitys ja niiden säännöllinen korvaaminen uusilla niin, että voidaan varmistaa näiden uusien laitteiden ja järjestelmien jatkuvuus. Täytyy muistaa, että satelliitit ähm, muuten, tällaiset järjestelmät muuten äh, menettävät kilpailuetunsa äh, muita kilpailijoita vastaan. Ja siksi on todella tärkeää Euroopan avaruusstrategian uskottavuuden kannalta, että GMES on Euroopan budjetin sisällä eikä sen ulkopuolella, kuten tähän asti. Jos GMES jätetään budjetin ulkopuolelle, niin se tulee kuolemaan ennenaikaisesti. Emmekä me voi hyväksyä tätä, koska GMES voisi tuoda eh, monille yhteisen politiikoille suurta lisäarvoa samoin kuin kansalaisille Siksipä riittävät budjettimäärärahat ovat välttämättömiä, jotta voidaan tukea Euroopan avaruusteollisuutta ja varmistaa riittävä jatkuvuus kunnianhimoisten hankkeiden ylläpitämisessä ja jotta pysyisimme kansainvälisellä näyttämöllä merkittävässä asemassa. Rahoituskysymysten lisäksi on erittäin tärkeää mielestäni selvittää suhteet Euroopan unionin ja muiden eh, eurooppalaisten ja kansallisten virastojen välillä, mitä tulee näiden yhteisten hankkeiden hallinnointiin. On myös tärkeää määritellä mitkä ovat ne eh, merkittävät periaatteet, mitä tulee eh, Ähm, avaruuspääoman ähm, hoitamiseen ja lisäksi pitäisi korostaa niitä pätevyyksiä ja infrastruktuureja, joita meillä on jo on ja jotka jäsenvaltiot ovat kehittäneet ja joihin ne ovat investoineet. Minä aion tämän valiokunnan tuella eh, jatkaa ja yritän saada aikaan äh, tekstin, joka on linjassa Lisabonin sopimuksesta 189 artiklan mukaista, joka äh, mahdollistaa avaruusteollisuuden kehityksen äh, ja se on erittäin tärkeä kysymys koko Euroopan unionille. Ja, dann darf ich dem Kollegen Glante das Wort Nyt kollega Glante. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja Minusta komissio teki sangen selväksi, mitä hyötyä, mitä mahdollisuuksia avaruuspolitiikalla Euroopan unionissa on. Tämä on hyvin työsetty esiin asiakirjassakin. Sen kummin asiaan nyt, asia nyt ennakoimatta. Sanoisin, että varmastikin tällä asialla tavoitteella on laaja enemmistö parlamentissa. Haluaisin keskittyä kolmeen asiaan, jotka tässä tiedonannossa ovat sellaisia, että ne varmasti johtavat keskusteluihin ja niistä täytyy keskustella, katsoa sitä, miten asiat voidaan tulevaisuudessa järkevästi hoitaa. Esittelijä puhuu jo kahdesta asiasta. Minäkin olen sitä mieltä, että varat tätä aluetta varten ovat sellaisia, että niitä täytyy vastata myöskin niitä vaatimuksia, joita asetetaan. Me puhumme tavaruudesta ja asetamme tavoitteita, jotka ovat hyvin arvokkaita ja sitten emme saakaan valtiovarainministereitä riittävää tukea. Ja tämä on asia, jonka parissa pitää tehdä työtä. Tämä otettiin myös esille, myöskin eh, rahoituksen osalta. Jos me haluamme eurooppalaista politiikkaa, joka pitää toteuttaa silloin myöskin Euroopan unionin sisällä, myöskin instituutioissa, myöskin niin, että instituutiot rahoittavat sitä. Toinen asia sitten on se, että tietysti pitää kiinnittää huomiota myös siihen, näiden hankkeiden osalta, että on joku, joka ne toteuttaa, joku, joka asettaa käyttöönsä palveluksemme. Esimerkiksi näin on voitu nähdä GSM Galileon osalta. Yhteistyö Esan kanssa on hyvää, mutta mutta siitä syntyy ongelmia. Sitä Esan toimivalta, Esan omistajat ja Esan neuvosto päinvastoin toimii eri tavoin kuin Euroopan unioni. Euroopan unionin sisällä meillä on 27 valtioita, voimme kokea sen, että on kilpailua nimenomaan avaruuskysymystä alueella, vaikka sillä ei ole mitään valtavaa. Meidän pitää uskoakseni asettaa nyt suunta niin, että kaikki valtiot voivat myöskin hyötyä tässä samana siitä lisää esimerkiksi sopimuksella, jota teollisuus saa. Tätä kautta asian taakse saadaan enemmistö. Ja sitten kolmas asia, josta haluaisin puhua, ja haluaisin viitata vielä kerran, on se, että joidenkin kollegojen kanssa Roomassa – heinäkuussa saatoimme tutustua ensimmäisiin Galileo-satelliitteihin. Se oli hyvin vaikuttava Galileo. Siitä oli hyvä, että se nyt oli tällainen tuntuva, vaikka tietysti voinut koskettaa suinkaan näitä satelliitteja, ne olivat pakattuina, mutta sitten saattoi kuitenkin nähdä sen todellisuudessa, mitä se näyttää, ja myöskin nähdä, minkälaisia innovaatiomahdollisuuksia siihen liittyy. Kysymys oli kommunikaatiosatelliiteista, joiden aurinkokennot ovat sellaisia, että ne takavat energiaa, ja tämä tuli johtamaan myöskin aurinkokennoalueilla vallankumouksellisen kehitykseen. Nämä ovat siis hyvin tärkeitä sivutuotteita, joita sitä syntyy. Ja kolmas asia, josta varmasti tullaan keskustelemaan, on kysymys mahdollisesta kaksinkertaista käytöstä, eli satelliittien ja satelliittietojen sotilaista käytöstä. Galileon yhteydessä olemme voineet kokea tämän usean otteeseen. Varjoesittelijänä Galileo-mietinnöissä minä voin todeta, että minulle ei ole ongelma se, että meidän eurooppalaiset sotilasvoimien rauhan toimissa hyödyntävät näitä eh, GPS-signaaleja. Mutta ryhmässä on kollegoja, joilla on, joille tämä on ongelmallista. Sain, sain myöskin eh, viime, olen saanut myöskin tästä asiasta puheluita vastaanottaa, jossa on arvosteltu tästä toista käyttöä. En haluaisi, että että tietysti tilanne on se, että me asetamme eurooppalaisia sotilaita rauhantoimiin kautta maailmaa, mutta me annamme heille riittäviä välineitä käyttöönsä. Joten minusta on tärkeää, että kuitenkin riittävän syyn huomiota ja uskon, että saamme aikaan hyvän mietinnön. Remek. Eh, Dikui pane předsedo. Eh, eh, také bych chtěl... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin arvostan sitä, että Meillä on nyt tämä asiakirja, se on askel oikeaan suuntaan. Euroopan unionilta on puuttunut tällainen asiakirja aivan liian pitkään. Hyvin paljon on sanottu ja en enää halua toistella sitä, mikä on todettu. Haluaisin vain korostaa muutama asiaa. Euroopalla on todellinen pitkä perinne tietotaidossa. Itse muistan, että avaruuden tutkimuksessa käytiin valtavaa kilpailua Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Minä työskentelin tuon kilpailun itäisellä puolella. Ja täytyy kyllä todeta, että vielä tuon kovan kilpailunkin tuoksinassa vuonna 1975 oli yhteinen Sajuz Apollo-ohjelmaa, jonka hyödyt tulivat aloille, mm, joita ei voinut kuvitellakaan. yhteinen esimerkiksi venäläis-englantilainen avaruussanakirja saatiin aikaiseksi, josta oli kovasti hyötyä kansainvälisessä avaruusyhteistyössä. Euroopalla ei juurikaan ollut tuolloin minkäännäköistä roolia, mutta vaikka se käytti vähemmän rahaa, se kykeni silti pysymään kahden supervallan tahdissa. Ja sitä ei ole riittävästi kyllä arvostettu tähän mennessä. Eurooppa on muuttunut, maailma on muuttunut ja olen ilahtunut siitä, että meillä on tällainen strategia. On aivan erinomainen asia, että asiakirja sisältää Galileo, EGNOS, GMS näkökohdat toistamatta kaikkia yksityiskohtia ja olen edustaja Granterin kanssa samaa mieltä siinä, että että avaruuspolitiikalla on myös turvallisuusnäkökohdat. Yksi avainkysymyksistä on se, että asiakirja aivan oikein asettaa painon riippumattomalle lähestymistavalle avaruuskysymyksiin. Varsinkin kurukompleksi on tässä suhteessa erityisen tärkeä. Kaiken kaikkiaan mielestäni me tarvitsemme visionääristä asiakirjaa, joka on riittävän joustava mahdollistaakseen sen, että voimme muokata tietoja niiden haasteiden mukaisesti, jotka tulevat esiin seuraavien vuosien aikana. Se, mihin me kaikki pyrimme, on se, että saamme maanläheistä avaruuspolitiikkaa, joka on myös tavallisten kansalaisten mielissä. Näin voidaan auttaa kansalaisia ymmärtämään se, mihin, avaruuspolitiikkaa tarvitaan. En aio puhua rahoituksesta erikseen. Se on tietysti tärkeä kysymys. Mutta toivon, että voimme välittää viestin siitä, että jos haluamme säästää miljoonia tällä alalla tänä päivänä, niin meiltä puuttuu miljardeja sillä alalla tulevaisuudessa muutaman vuoden kuluttua. Meidän täytyy varmistautua siitä, että näillä hankkeilla on oma rahoituksensa, niin ne ei tulisi olla riippuvaisia muista. Kiitos, kollega Tosnowski. Ja se připojím kesin Kollegum. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä kollegojen kanssa, enkä ja yritän olla toistamatta asioita, jotka on jo sanottu täällä. Uskon, että tämä asiakirja on erittäin tärkeä, osittain sen takia, että se kuvailee, minkälaista avaruusinfrastruktuuria Eurooppa tarvitsee. Se on Sara joka olisi vaikea yksittäisille EU-jäsenvaltioille, vaikea niille äh, saada yksin äh, avaruusinfrastruktuuria aikaiseksi. Tämä on e, esimerkki äh, ponnistelujen ja rahoituksen yhdistämisestä, jotta hyödyt voidaan sitten jakaa. Avaruusinfrastruktuuri on selvästikin asia, joka voi auttaa meitä myöskin maan päällä äh, aloilla, joista emme ole edes vielä ehtineet unelmoidakaan. Olen herra Glanten kanssa samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme järjestelmä, jossa täytyy olla selkeä rahoitus, koska pahinta mitä voi tapahtua tämän tyyppisille hankkeille on se, että ne pannaan täytäntöön pala palalta, erityisesti mitä tulee rahoitukseen. Ja kun meillä on kokemusta tämän tyyppisestä mm, hankkeista ja äh, tilanteista menneisyydestä, niin äh, varoituksen sana meille on se, että Galileo on hallinnoitava oikealla tavalla, ja samoin GMES. Olen todella sitä mieltä, ettei voi liikaa korostaa rahoituksen merkitystä ja täytäntöönpanoa on valvottava, koska se, mitä me emme halua, on, että toistuu samankaltainen tilanne kuin mitä meillä on ollut Galileon suhteen tähän asti. Se on ollut kovin epämiellyttävää. Joten meidän täytyy olla tiukempia, meidän on selkeästi osoitettava, että tämä on hankki, joka, tu, hanke, joka tuo uutta teknologiaa tulevaisuudessa turvallisuuden, mm, liikenteen ja muiden alojen yhteydessä. Olisi todella ikävää, jos me jättäisimme näiden hankkeiden rahoituksen sivuun Todella olen iloinen tämän tiedonannon suunnasta. Meidän täytyy välttää kaikenlaisia väärinkäsityksiä, väärinkäsityksiä rahoituksen suhteen tai avaruusinfrastruktuurin ähm, tarkoitusperien suhteen. Oui. Weber. Si profiter de l'occasion qui est donnée par le rapport de notre collègue Patrick. Kiittäisin kollega Patricello siitä, että hän on jälleen soittanut hälytyskelloa GMS-ohjelman tulevaisuudesta. Kollegani ovat jo korostaneetkin, jokainen omalla tyylillään, sitä, miten tärkeä tämä ohjelma on meille. Ja oleellinenkin ongelma otettiin esille, joka koskee siis rahoitusta. Tähän mennessä 3 miljardia euroa on investoitu Gömässään Euroopan avaruusviraston kautta. Ja yleisesti ottaen nämä rahat on käytetty tehokkaasti. Siitä huolimatta, suureksi hämmästykseksemme, Euroopan komissio on ehdottanut 29.6. GMS-ohjelman rahoittamista monivuotisen rahoitusohjelman ulkopuolella, siis vuonna 2014-2020, ja jättää näin asenvaltiolle mahdollisuuden osallistua tai olla osallistumatta. Tämä ehdotus muodostaa valtavan uhan Euroopan unionin ympäristönsuojeluohjelmalle, kuten myöskin ilmastonmuutoksen torjunnalle ohjelma on aivan ainutlaatuinen maailmasta ja siitä voi tehdä Eurooppa, se voi tehdä Euroopasta johtavan tahon avaruusteknologiassa ja ympäristöteknologiassa. Toisin kuin komissio ehdottaa, GEMS-ohjelma on Euroopan unionin tärkeä ohjelma, jota täytyy rahoittaa eurooppalaisesta budjetista – jos näin ei tehdä, niin on olemassa suuri vaara sille, että se vähitellen häviää. Haluan erityisesti korostaa sitä taloudesta tilanteessa tällä hetkellä olemme. Tässä kriisissä jäsenvaltiot pyrkivät tekemään loputtomiin säästöjä ja valitettavasti näin jäsenvaltioiden panostus vähenee. jos ne voivat itse päättää osallistumisestaan. Näin ollen Euroopan unionin voimakas mukanaolo on ehdottoman tärkeää ja siitä syytä GMS-ohjelman sisällyttäminen monivuotisen rahoitusohjelmaan komission johdolla on tärkeää. Eli 834 miljoonaa vuosittain on aivan välttämätöntä. Ja ilmeisesti myöskin. Esittelemme on samaa mieltä, vetoan, hän, vetoan hänen, että hän voimakkaasti painottaa tämän ja tekee kaikkeensa, jotta voidaan säilyttää GMS-ohjelma seuraavassa rahoituskehyksessä. Kiitoksia. Angelika Niebla. Niebla. Kiitos puheenjohtaja. Syölliset kiitokset myös monille kollegoille, jotka ovat puhuneet GMS-rahoituskysymyksestä ja haluaisin tähän asiaan hiukan keskittyä vielä. Ja haluaisin yhdistää tähän myöskin konkreettisen kysymyksen komissio, nimittäin tiedonanto luonnoksessa puhutaan GMSn rahoitusta budjetin ulkopuolelta. 2020 ajanjaksoa samaan aikaan kuitenkin tässä tiedonannossa puhutaan GMS on eh, ensisijainen toimenpide. Haluaisin kysyä komissiolta, jolla täytyy olla tavoitteena johdonmukainen politiikka. Miten voi olla näin? Jos tiedonantoon muotoillaan ilmaisu, että se on etusijalla oleva toimenpide, silloin pitäisi komissio myöskin turvata se, että on rahoitusta varten yhteisön budjetissa. Ja toiseksi mahdollisimman pikaisesti pyytäisin, että komissio antaisi asiasta selvityksen, ottaisi asian kantaa. Kollegat ovat puhuneet tästä. Mehän emme puhu taistele tässä komissiota vastaan, sen itse asiassa pitäisi ajaa samaa tavoitetta kuin parlamentinkin, eli avaruuspolitiikan vahvistamista aloitteilla, toimenpiteillä, GMS ja Galileo ja muut niiden toimeenpano on no, nopeasti. Poliittisena vastustajana tässä ovat enemmänkin jäsenvaltiot lainausmerkeissä. Ja ö, äh, tällainen epäyhdenmukainen lähestymistapa komissiossa, sitä ei voida noudattaa. Olisin iloinen, jos komission edustaja ja kollegat voisivat nyt hiukan katsoa tätä täsmällisemmin ja voisivat ottaa asian kantaa. Ja Minäkin haluaisin tarttua tähän. Minusta tämä on kysymys, joka pitää selvittää. Ehkä komissio voisi antaa suoraan tähän vastauksen. Saanko pyytää teitä antamaan vastauksen, herra Gonzales? Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission mielestä ei ole mitään ristiriitoja siinä, millä tavalla se on esitellyt GMSn rahoitusta monivuotisen rahoitusohjelman puitteissa. Meidän velvollisuutenamme on rahoittaa kaikkea EU-politiikkaa. Komissio asettaa etusijalle Galileon ja GMSn mutta se erottelee nämä kaksi, koska Euroopan unioni on ainoa Galileon osapuoli. Näin ollen meidän täytyy sovittaa yhteen se, että tarvitaan rahoitusta ja ottaa huomioon ne rahoitusrajoitteet, joita meillä on. Ja asettaa se prioriteetti, jonka GMS ansaitsee. Tästä syystä GMS yhä edelleen löytyy komission tiedonannosta. Ja tästä syystä komissio on etsinyt myöskin vaihtoehtoista tapaa GMSn tulevaa rahoitusta varten EU-budjetissa. Se on hankalaa, mutta komissio aikoo ehdottaa konkreettista tapaa GMSn tulevaa rahoitusta varten. Ja tietysti yksityiskohdat täytyy sitten määritellä myöhemmin. Kiitoksia. No, otamme tämän tiedoksemme tämän lausunnon. Haluaisin kuitenkin sanoa, että meidän pitää huolehtia siitä, tämä suuntautuu ennen kaikkea komissioon, että jos me, herra kollega Lantiota jos me nyt sanomme, että varuspolitiikka on yksi uusista suurista tehtävistä Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan politiikassa, silloin pitää olla johdonmukainen. Ja jos se on suuri tehtävä, silloin pitää myöskin olla käytössä rahoitusta sekä hankkeille, jotka on aloitettu, että uusille hankkeille. On hiukan epäuskottavaa puhua asiasta suureen ääneen ja sanoa, että nyt järjestetään suuria hankkeita, ja sitten sen jälkeen todetaankin, että edes ei voida toteuttaa niitä hankkeita, jotka on jo käynnistetty. Ja tässä minusta politiikka muuttuu epäuskottavaksi, ja pelkään, että jos me emme saa jo käynnissä olevien hankkeiden rahoitusta hoidettua, silloin voidaan kysyä, miten voidaan sitten käydä edes neuvotteluja neuvoston kanssa edes yhdestä lisäeurosta joidenkin uusien hankkeiden toteuttamiseksi. Jos olisi jonkin jäsenvaltion johtaja sanoisi, että ei pidä ottaa mitään uusia tehtäviä tässä tilanteessa, niin tällaisella menettelyllä täytyy huolehtia siitä, että ei nyt ajeta jotain uutta suurta hanketta koska kollegat ovat oikeassa, kysymys on tärkeästä asiasta, ei pelkästään näyttöä ajatellen, vaan ajatellen myöskin sitä, mitä potentiaalia siitä voidaan saada teollisuudelle. Tämän tietävät kaikki, jos katsotaan, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, mitä on tapahtunut viime vuosikymmeninä, voidaan nähdä, mitä potentiaalia voidaan tästä saada. Tämä siis tällaisena pikkukommenttina. Ja herra Patti Cello, haluaako hän vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. No, diciamo che eh, nella mia... Kiitoksia. Puheenvuorossani jo äh, kerroin, mitä, mm, mitä mieltä olen eh, komission tiedonannosta, mitkä olivat ensi pohdintani. Äh, Tietenkin se, että GMS pitäisi pitää budjetin sisällä, on yksi prioriteetti mielestäni, mutta tämä on aihe, jota tämän valiokunnan täytyy käsitellä. Meidän täytyy keskustella kaikkien kollegojen kesken ja analysoida koko tämä eh, tiedonanto. Tämä tulee olemaan työmme aihe seuraavina viikkoina. Tulemme näitä asioita käsittelemään, tulemme keskustelemaan myös komission kanssa ja muiden kanssa. Ja yritämme löytää ratkaisun, joka olisi mahdollisimman hyväksyttävä kaikille. Eli kollegojen kanssa tulemme sitten keskustelemaan ja pohtimaan näitä kysymyksiä ja viemään eteenpäin tätä erittäin tärkeää aihetta eh, Euroopan unionille. Kiitoksia. Gut, dann äh, darf ich ganz herzlich Dankeschön sagen. No niin, saankin kiittää sitten. Tästä tulee tärkeä tehtävä. Ja meidän pitäisi, sikäli kuin mahdollista, tehdä tästä aihe, joka ei koskettaisi vain muutama harvaa asiantuntijaa, vaan jos asetetaan vakavasti, siitä pitää tulla myöskin laajalti valiokunnassa käsitelty aihe. Tämä ei ole minun oikeuteni puheenjohtajana sanoa tällaista, mutta jos katson, miten tässä valiokunnassa käsitellään eh, energiapolitiikkaa ilmastopolitiikkaa ja miten siihen osallistutaan, ja sitten katsotaan, mitä teollisuuden tai teollisuuspolitiikalle tai avaruuspolitiikalle, miten siihen keskusteluun osallistutaan, silloin minusta olisi välttämätöntä huolehtia siitä, että meistä tulee pelkkää ilmasto- ja energiavaliokuntaa, koska on muitakin aiheita, jotka kuuluvat meidän toimivaltaamme ja jotka pitäisi ottaa voimakkaammin polttopisteeseen. Ja olen kiitollinen siitä, että kollegat vielä viittasivat tähänkin tänään. Ehkä jokainen voi omassa ryhmässään hiukan pyrkiä tukemaan tätä. No niin, ja nyt sitten tulemme toiseen tärkeään aiheeseen, nimittäin liikenteeseen. Kollega Karins on huolehtinut asiasta ja ainakin hänen välittömästi puheenvuoron. Kysymys on kohdasta 16 esityslistalla. Olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Uh, briefly, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tämä on lausunto liikennevaliokunnalle komission valkoisesta kirjasta äh, yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitella kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää. Yritän puhua lyhyesti, koska päivä on pitkä. Viisi lyhyttä kohtaa. Ensinnäkin tämän valkoisen kirjan eh, yleistavoitteet ovat sellaisia, että me voimme niitä varmasti tukea. Toiseksi kilpailukyky energiasäästöpolitiikka on tarpeen, mutta meidän ei tulisi kuitenkaan yrittää leikata liikkuvuutta ja toiseksi meidän tulisi arvioida kaikkia toimenpiteitä siltä pohjalta, mikä on niiden vaikutus kilpailukykyyn. Me emme halua olla vähemmän kilpailukykyisiä sen takia, että säästämme. Kolmanneksi tieto- ja viestintätekniikan rooli on sellainen, että sillä on suuri potentiaali. Se pystyy lisäämään tehokkuutta yhdysliikenteen kautta. Esimerkiksi jos tuotteita tuodaan laivalla, miten se siirtyy sitten ne tuotteet siirtyvät sitten rekkaan tai äm, junaan jatkokuljetusta varten. Me pystymme vähentämään hukkaa ja jätettä tieto- ja viestintätekniikan avulla. Lisäksi tieto- ja viestintätekniikalla voidaan vähentää jonkin tietyn tyyppistä matkustelun tarvetta. Ja neljänneksi se rooli, mikä Euroopan palaisella tutkimuksella voi olla tehokkuuden lisäämiseksi, se on asia, jota on korostettava ja meidän on myös korostettava sitä, että tutkimustulosten on muututtava kaupallisiksi tuotteiksi, siis ne on toteutettava. Ja viidenneksi biopolttoaineet. Uskon, että meillä on suuria mahdollisuuksia biopolttoaineiden lisäkäytölle ja silloin Eurooppa olisi vähemmän riippuvainen öljystä ja öljytuotteista, mutta biopolttoaineen lisääminen polttoainesekoituksen asia, joka on selitettävä kuluttajille. Minun maassani esimerkiksi kuluttajat ovat hyvin huolissaan biopolttoaineen käytöstä ja siitä, millainen vaikutus sillä saattaisi olla heidän autojensa moottoreihin. Joten jos biopolttoainetta lisätään polttoaineeseen, niin sen on kuljettava käsi kädessä kunnon tiedotuksen kanssa niin, että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. Tässä minun viisi lyhyttä kohtaani, viisi ehdotustani. Odotan mielelläni kommenttejanne. Thank you very much. Kiitos. Hall. Um, I'd like to thank Mr. Karinch for... Um... Haluaisin kiittää Karinshvoria tästä erittäin tarkasta yhteenvedosta. Haluaisin vain kommentoida kohtia kaksi ja viisi erityisesti. Olen samaa mieltä, olen ilahtunut siitä, että hän mainitsi sen, että että energiatehokkuutta ja kilpailukykyä täytyy pohtia yhdessä, mutta suhtautuisin siihen myönteisemmin, sillä minun mielestäni Meillä on paljon tietoja siitä, että energiatehokkuus lisää kilpailukykyä. Jos katsotaan tätä vaikutusanalyysiä, niin 2100 euroa Euroopan äh, yritysviraston mukaan kulutetaan siihen vuosittain ja neljä vuotta kuluu tämän aiemman aloituskustannuksen kattamiseen. Kaikesta tästä on hyötyä kilpailukyvylle. Ja uskoakseni voimme lohduttautua sillä, että kaikki tällaiset tehokkuusteknologiat ovat jo olemassa markkinoilla. Meidän ei tarvitse keksiä mitään uutta. Ja uskoakseni me voimme myös hyötyä siitä, että kuluttajat jo nyt käyttäytyvät tällä tavalla. Tiedän, että omassa jäsenvaltiossani yhdistössä kuningaskunnassa niiden ajoneuvojen määrä, joita on ostettu, jotka tuottavat alle 100 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti, niiden määrä on kaksinkertaistunut vuonna 2010. Minusta se on tärkeää. Nimenomaan kuluttajat ovat halunneet säästää rahaa ja olla energiatehokkaita. Kohdasta viisi sitten olin ilahtunut nähdessäni maininnan näistä kestävistä biopolttoaineista. Me emme tiedä todella, mikä on kestävä biopolttoaine tai mikä ei. Ja mielestäni meidän täytyy toimia tehokkaalla tavalla. Eurooppa tuot, eurooppalaiset biopolttoaineet eivät välttämättä aina ole näin, mutta olen samaa mieltä siinä, että tuotannon täytyy olla kestävää. Niitä on olemassa, aivan kuten bioetanoli tuonti Brasiliasta, niin on paljon erilaisia biopolttoaineita, jotka ovat todistetusti kestäviä ja jotka toimivat hyvin. Mutta mielestäni olisi tärkeää myös mainita se, että EU:ssa on huomattava potentiaali myös toisen sukupolven biopolttoaineille. Tässä suhteessa kaikki ovat sitä hyvillä mielin. Ja tämä on oikea tapa mennä eteenpäin, tuottaa siis biopolttoaineita ja tuottaa niitä kestävällä tavalla. Olen myös hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että tässä on tietty koulutusprosessi, jota täytyy jatkaa ja varmistautua siitä, että kuluttajat voivat näitä polttoaineita käyttää. Kollege Glante. Glante. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset herrat. Haluaisin Britta Thompsonin puolesta, joka on varjoesittelijä, esittää lyhyen arvioinnin kollega, joka tässä voi tänään paikalla. Me, Rova Thompson ja me ryhmässä ajattelemme, että tässä lausunnossa on puhuttu monista mielenkiintoista näkökannoista, mutta siitä puuttuu tärkeä painopiste ajatellen liikennejärjestelmiä, nämä sähköautot. Ne kyllä mainitaan tekstissä, ja ovat hyvin tärkeä askel tulevaisuuteen, jossa ei ole hiilidioksidia, ja tässä tietysti sähköauto on keskeinen tekijä. Tätä mieltä on kollegani Tomsen. Kysymys on kolmesta haasteesta, jotta sähköautosta voi tulla menestyksekä ensinnäkin mistä saadaan energia näiden autojen lataamiseen, voidaanko niiden kautta myöskin tallentaa energiaa ja miten ne voidaan sitoa älykkäisiin verkkoihin. Nämä ovat sellaisia asioita, joita meidän pitäisi ottaa erityisesti huomioon, ja ryhmä ja Rova Tomsen tulkivat tekemään näistä asioista tarkistuksia. Tässä oli Rova Tomsenin lausunto, sitten minulta henkilökohtainen kommentti. Esitteli, mitään puhui vaihtoehtoisista polttoaineista ja siitä, miten väestö on valmis hyväksymään ne. Tulen suuresta jäsenvaltiosta, jossa on ongelmia näistä, näissä polttoaineissa ja Jos me haluamme on sitä mieltä, että kollego, kansalaisilla on vaikeuksia että käyttää tätä polttoainetta siksi, että se ole kest, kysymys ei ole kestävyydestä, mutta e, näyttää siltä, että suuri kysymys on siitä, että ihmiset pelkäävät enemmän oman autonsa puolesta. Ja on hiukan vaikea tätä hyväksyä, koska teollisuuden hallitusten ja puolueiden tulisi harjoittaa hiukan tiedotustoimintaa tässä alue kysymyksessä, koska koska ihmiset usein ottavat hiukan kevyemmin sen, mitä lapset saavat koulussa aamiaiseksi, mut kuin, kuin sen, miten polttoaine on. Kollega Weber. Oui, euh, ce livre blanc est un document. Niin, tämä valkoinen kirjan asiakirja, joka on erittäin kunnianhimoinen, ehkäpä liiankin. Haluaisin muistuttaa siitä, että valitettavasti, kuten aivan usein eurooppaista teksteissä, yksikään aiemman mietinnön tavoitteista ja valkoisen kirjan vuoden 2001 tavoitteista on saavutettu täysin. Siitä syystä ehkäpä olisi hyvä menettely, että tietyt tavoitteet, jotka ovat pitkällä aikavälillä liian kunnianhimoisia, otettaisiin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin, jotta ne voitaisiin täytäntöön panna lyhyemmällä aikavälillä niin, että saataisiin selkeämpi ohjaava puitteisto poliitikoille. Huomisen liikenteen ja kuljetuksen täytyy vastata kansalaisten liikkuvuustarpeisiin ja siihen, että saadaan aikaiseksi hyvää kaupan taloudellista vaihtoa, erityisesti sellaista, joka on hyödyksi yrityksille. Mahdollistetaan se, että voidaan hyödyntää se potentiaali, joka muuttaminen aiheuttaa, ja voidaan näin optimoida liikenne vähentäen sitä kaikki mahdollisin keinoin. Varsinkin työelämässä siis. Siitä syystä valittelen sitä, että tässä tekstissä henkilöiden liikkuvuus ja pääsy, kuten myöskin ko- alueellisen kohesion käsite, on aivan riittämättömästi otettu esille sillä yhtenäinen eurooppalainen liikenneympäristö ei toteudu ilman, että meillä on samankaltaiset mahdollisuudet yrityksillä ja kansalaisilla liikkua. Haluaisin lopuksi korostaa sitä, että tämä valkoinen kirja yhdessä osassaan pyrkii määrittelemään kymmenen erityistä tavoitetta lukumääräisesti ja se on aivan erinomainen asia. Lukumääräisesti vesittäminen on todella hyvä asia. Yhdeksäs niistä vaikuttaa minusta erittäin tärkeästi ja valitettavasti se taas sitten hukkuu tänne muiden joukkoon. Haluan muistuttaa sen sisällöstä. Yhä enemmän soveltaa käyttäjä maksaa järjestelmää ja saastuttaja maksaa järjestelmää. Tässä suhteessa haluaisin, että ehkä valkoisessa kirjassa voitaisiin sanoa, painottaa tätä enemmän. Millä tavalla konkreettisesti tätä periaatetta viedään eteenpäin? Onko ajateltavissa, että otetaan käyttöön veroja tieliikenteessä? liikennekuljetuksissa, merikuljetuksissa ja niin edelleen. Haluaako komissiosta joku käyttää puheenvuoron? Ei, no hyvä. Herra Karins, vielä kerran ei. Hyvä, no niin selvä. Joten sitten voimmekin vain viittaa siihen, mikä on tärkeää, että määräaika tarkistuksille on 7. syyskuuta. Ja nyt, jos halu, joku haluaa tehdä jonkin tarkistuksen, se pitää siis hoitaa siihen mennessä. Ja herra Karinsin kanssa sitten harjoittaa heillä yhteistyötä, niin että löydetään ratkaisuja. No niin, kiitän. Haluan, voimme päättää kohdan ja 7, 17 muuta asiat minulle mitään todettavaa. Viittaus on sitten, että 8. syyskuuta kokous on turha, se kaikki jo tietävätkin. Herra Odi, anteeksi. Unohdin jotain. Hyvä puheenjohtaja. Jäsen pyysi tämän viikon alussa sitä, että onko meillä, pyysi kysyä sitä, että onko meillä 8.9. äänestykset, sillä on tiettyjä muita menoja, joten haluaisimme tietää, että onko tuolla äänestykset pidettävissä vai ei. Niin, sihteeristöltä viestit, kyllä, silloin täytyy äänestää, jotta asia voidaan hoitaa. Muutama asia voidaan hoitaa. No niin, se siis siitä. Ei siis hyvä asia, mutta välttämätön. Oh, okay. Mutta jos on mahdollista välttää tätä, teemme niin, mutta katsomme ensin, mikä tilanne on. Mutta jos on asioita, jotka on aikataulun vuoksi hoidettava, ne täytyy sitten päättää. Simplement pour être informé le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Semmoinen nopeasti, jos saamme tietoa, niin se olisi oikein hyvä. Kiitos. Auf Wiedersehen. No niin, näkemiin. Tässä kaikki tänään.